ei puhu delegoidun aset, säädöksen, säädöstä vastaan artiklan 105 kohdan 6 mukaisesti. Puheen, valiokuntien puheenjohtajakokous ei ole tätä vastustanut. Ja nyt joko ryhmä tai vähintään 40 jäsentä voi puhua tätä vastaan 40 tunnin sisään. 24 tunnin sisään tulkki korjaa. Ja tämä suosituksen te löydätte tuolta internetsivustolta. Ja neuvoston äh, puheenjohtajan kanssa olen